on EUn ja neuvoston julkilausumat kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden toteutus ja tulokset herra Schmidt neuvoston puolesta. Voilà. <laughs> Monsieur le Président. Puhemies, arvoisat jäsenet, kun eurooppalaisen kehitysyhteistyön teemavuoden lopetus on ihan muutaman päivän päästä, niin juuri tässä vaiheessa olen tyytyväinen, kun olen keskustelemassa kanssanne sitä erinomaisesta yhteistyöstä, jota EUn toimielimet ovat tehneet, nimittäin jäsenvaltiot, yksityinen sektori, sidosryhmät, kaikki ne, joita kehitysyhteistyökysymykset koskettavat. Neuvosto ja jäsenvaltiot ovat suoraan olleet mukana eurooppalaisessa kehityksen kehitysyhteistyön teemavuodessa. Ensinnäkin valmisteluvaiheessa ja silloin kun Euroopan parlamentin päätöstä hyväksyttiin, neuvoston päätöstä hyväksyttiin, näin saimme tämän teemavuoden käyntiin komission ehdotuksen pohjalta. Näin ensimmäinen ensimmäistä 2005 olimme valmiina viettämään tätä teemavuotta. Puhuimme yhteisestä tulevaisuudesta, yhteisestä maailmasta, yhteisestä teemavuodesta. Meillä oli aivan poikkeuksellinen ohjelmisto, halusimme korostaa niitä tuloksia, joita Euroopan unioni on saanut aikaiseksi jäsenvaltioiden tuella, kansainvälisten toimijoiden avulla, kun me olemme ensimmäinen tukija, joka tukia antaa kansainväliselle kehitysyhteistyölle. Riikassa oli avajaistapahtuma ja sitten Brysselin keskustelut huomioivat esimerkiksi nuoret ja osallistujana oli myös YK pääsihteeri Ban Ki-moon. Jäsenvaltiot ovat järjestäneet myös paljon virallisia avajaisia tämän teemavuoden kunniaksi. Siellä olivat mukana äh, arvovaltaiset vieraat ja korostettiin kehitysyhteistyön merkitystä ja huomioitiin myös kansalliset tiedotusvälineet. Olemme halunneet lähentää toimia mahdollisimman lähelle Euroopan unionin kansalaisia. Me olemme tehneet käsikädessä yhteistyötä paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa, koulutusalan, kulttuuri- ja tutkimusalan kanssa, kaikkien kumppaneittemme kanssa, jotka tavalla tai toisella voivat yhdessä kantaa tätä solidaarisuutta ja vastuuta. Totta kai olemme huomioineet myös yksityisen sektorin. Sen osuus on oleellisen tärkeä. on meidän kaikkien yhteinen taistelu. Myös sosiaaliset mediat on huomioitu, digitaalinen todellisuus niin ikään on huomioitu, jotta voimme sisällyttää tähän työhön myös nuoret. Meillä on myös 2030 uusi agenda. Hyvin monet nuoret ovat aktiivisesti sitoutuneet tähän työhön. On välttämätöntä jatkaa tukea heille, antaa heille lisää tietoa ja saada tietoisuutta, kiinnostusta herätetyksi. Vuosi 2005 on ollut tärkeä vuosi. Silloin on järjestetty paljon kansainvälisiä tapahtumia, jotka suoraan riittyvät kestävän kehitykseen. Milanon maailmannäyttely, YK on yleiskokous, 2030 kestävä kehitysohjelma, Addis Abeban kokous, ilmastonmuutoskonferenssi, jota tällä hetkellä juuri käsitellään Pariisissa. Näin paljon tapahtumia, jotka ovat myös korostaneet tätä teemavuoden merkitystä ja Euroopan unioni on voinut välittää oman viestinsä hyvin vahvasti. Kehityksellä on totta kai tärkeä rooli. Olemme tässäkin parlamentissa käyneet lukuisia keskusteluja muun muassa maahanmuutosta ja pakolaiskriisistä. Tämä on osoittanut, että todella tarvetta kaikelle tälle on. Kehitys on usein näiden asioiden ytimessä ja se on myös mitalin toinen puoli silloin, kun puhumme maahanmuutosta. Kun keskustelimme kestävästä kehityksestä jokunen kuukausi sitten, totesin, että köyhyyden vastainen taistelu ja epätoivon vastainen taistelu, nämähän johtavat ihmisiä jättämään maansa vaikeissa olosuhteissa. Tämä on edelleenkin meidän prioriteettimme. Tämä vuosi on mahdollistanut sen, että julkinen mielipide on tietoisempi yhteistyöstä, kehitysyhteistyöstä, ei pelkästään etu, edunsaajien keskuudessa, vaan myös kansalaisten keskuudessa. Ymmärretään paremmin kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden merkitys. Meillä on nyt ongelmia, joita läpikäymme, mutta kansalaiset ovat silti myönteisiä yhteistyölle ja he ovat solidaarisia heikompien kumppaneittemme suhteen. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta tämä henki säilyy ja voimme jatkaa tämän solidaarisuuden kautta konkreettisiin toimiin. Haluan kiittää ennen kaikkea Euroopan parlamenttia ja vain erityisesti edustaja McAvania ja hänen valiokuntansa jäseniä heidän tarjoamastaan panoksesta, jotta tämä eurooppalainen teemavuosi onnistui. Ensi viikolla te olette arvon jäsen Luxemburgissa paikalla sulkemassa vuoden tapahtumat. Haluan onnitella myös toimielinten välisestä yhteistyöstä, hyvästä hengestä. Hyvin tiukassa aikataulussa saimme yhteisen julkilausuman parlamentista, komissiosta ja neuvostosta. Se muodostaa eurooppalaisen teemavuodon eh, perinnön. Tämä julkilausuma on symbolisesti allekirjoitettavana 9. joulukuuta Luxemburgissa. Se säilyttää vuoden hengen ja rohkaisee Euroopan unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita jatkamaan ponnisteluja jotta kansalaiset saadaan herkistymään tälle aiheelle myös vuoden loputtua. Kiitos. Kiitos. Komissaari Mimic. Kiitos, puhemies, kunnianarvoiset jäsenet. Lähestymme eurooppalaisen kehitysyhteistyön vuoden loppua. Tämä on ollut kumppanuuden verkostoitumisen ja kokemusten jakamisen vuosi. EU-instituutiot ovat yhdessä kansallisten hallitusten ja parlamenttien kanssa, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa ovat pyrkineet edistämään sitä viestiä, että kehitysyhteistyö on tärkeää kaikille. Meidän mottamme, meidän tulevaisuutemme, meidän ihmisarvomme on muistuttanut meitä koko ajan, että kehitysyhteistyö ei kohdistu ainoastaan kehitysmaiden ihmisiin. Siinä on kysymys myös siitä, miten eurooppalaiset reagoivat. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia elintärkeästä roolistaan Euroopan kehitysyhteistyön teemavuoden vetovoimana. Tämä on tapahtunut monin tavoin. Näen, että parlamentin ulkopuolella – Äh, aukiota koristellaan teemavuoden julisteella. Erityisesti kiittäisin puhemies Martin Schulzia, Linda McEvania, kehitysvaliokunnan puheenjohtaja Görenssiä voimakkaasta tuesta. 2015 on ollut kehityksen kannalta kriittinen vuosi. Addis Abeban toiminta äh, agenda seurauksena 2020 kehitysagendan seurauksena ja toivottavasti tulevan kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman vuoksi. Samanaikaisesti maailmanlaajuisesti pakolaisten ja maahanmuuttajien määrä on kasvanut ja se muistuttaa meitä voimakkaasti siitä, että täytyy puuttua epäsäännöllisen maahanmuuton perussyihin, jotta kaikki voisivat elää ihmisarvoista elämää kotona sen sijaan, että pakenisivat nälkää, köyhyyttä, epävarmuutta tai ihmisoikeusrikkomuksia. Minulle kehitysvuoden pääsaavutus oli ja on se kumppanuus, jonka olemme luoneet niin monen toimijan kanssa. Olen oikein iloinen, että parlamenttineuvosto ja komissio yhdessä tulevat kunnioittamaan tämän vuoden perinnettä hyväksymällä yhteisen julkilausuman päätösseremoniassa Luxemburgissa. Työskennelkäämme yhdessä tässä kumppanuuden hengessä, keskustellessamme edistääksemme viestiessämme tämän vuoden lopun jälkeenkin. Antakaamme vuoden perinnölle jatkoa, jotta se luo yhteiset raamit oikean foorumiin jatkuvalle eurooppalaiselle kehitysvuoropuhelulle vastaisuudessa. Kiitos. Tuo περνούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το λόγο έχει... Kiitos. Nyt EPPn puolesta Stier, kaksi minuuttia. Predsjedniče, gospodine ministre, gospodine povjereniče, možda smo... E, Kiitoksia kovasti puhemies. Hyvä komission jäsen, tämän vuoden alussa odotimme, että vuosi olisi muodostunut erilaiseksi vuonna 2015 Eurooppa koki massa maahanmuuttoa Euroopan enemmän kuin mitä vuosi oli kehitysyhteistyön vuosi. Ja maahanmuutto vallitsi keskusteluitamme ja kaikki tämä vahvistaa sen, kuinka tärkeää on, että meillä on tehokkaita kehitysyhteistyöstrategioita. Meidän täytyy myös keskittyä ongelmien perimmäisiin juuriin, ei pelkästään oireisiin. On, on puututtava sotiin, köyhyyteen ja niin edelleen. Yhteistyössä myös järjestelmällisesti rikotaan ihmisoikeuksia, on katsottava naapurimaidemme korruptiota. Siksi olemme käyttäneet tätä kehitysyhteistyön teema vuotta valitaksemme 16 tavoitteen jolla pyritään torjumaan korruptiota ja tekemään oikeuslaitoksesta tehokkaampi. Tämä on meille suuri menestystarina ja haluan onnitella komissiota tästä. Nyt tärkeässä asemassa on täytäntöönpano tämän 2030 globaalin agendan täytäntöönpano. Meidän on keskityttävä painopistealue 16 ja sitä on käytettävä pohjana kehityspolitiikassa. On myös hyväksyttävä se, että ilman rauhaa kehitystä ei ole ja toisinpäin kehitys yhtäältä ja turvallisuus toisaalta kulkevat käsi kädessä ja haluaisin nyt onnitella muiden poliittisten ryhmien kollegoitani kehitysvaliokunnasta ja herra Görensiä, joka on aktiivisesti edistänyt tätä eurooppalaista teemavuotta. Kiitos. Hyväksyttekö herra Saanin sinisen kartin, kortin Saani 30 sekuntia? Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Kiitos. Kiitos mahdollisuudesta esittää kysymys. En haluaisi kollegan kanssa kinastella siitä, ovatko asiat muuttuneet vuonna 2015. Mutta niin kuin totesitte, ilman rauhaa ei ole myöskään kehitystä. Tämän vuoden aikana olemme havainneet, että ilman kehitystä ei saada myöskään rauhaa. Eurooppa on nyt siinä tilanteessa, että sillä on mahdollisuus toteuttaa ulkopolitiikkaa, jotta saadaan kehitystä aikaiseksi. Oletteko samaa mieltä? Herra Stier, 30 sekuntia vastataksenne. Uvaženi kollega, ono što sam rekao je... Hyvä kollega, kuten juuri sanoin, Rauhaa ei ole ilman kehitystä ja toisinpäin. Näin sanoin. Ne kulkevat käsi kädessä. Uskon, että kehityksen ja turvallisuuden välillä on yhteys. Ja tätä valiokunnassamme korostimme. Nyt meillä on uusi vuotta 2030 koskeva agenda ja meidän on katsottava, minkälaisia toimenpiteitä on uudistettava kehitysstrategiassamme. Meidän on poistettava esteitä, jotta voimme olla tehokkaampia ja edistää sekä turvallisuutta että kehitystä. Sosialiston ja demokraton, kirja... Kiitos, Linda McAvan. Kiitos, puhemies. Minulla on vain minuutti, joten kaksi viestiä vikkelään. Ensinnäkin toimintaa vuoden alussa me sanoimme, että haluamme toimintaa, emme vain että Me toimimme. Me saamme Addis Abeban sopimuksen, sitten Pariisin sopimuksen ja toivottavasti saamme COP21 sopimuksen Pariisissa tällä viikolla. Hyväksymme myös uuden sukupuolten tasa-arvon toimintaohjelman, mutta nämä sopimukset täytyy muuttaa poliittisiksi toimiksi kentällä. Tämä on se perintö, josta neuvosto ja komissio puhuvat lupaukset täytyy täyttää. Ja olemme puhuneet komissaari Mimitsan kanssa Euroopan kehitystyöstä, jossa me omistaisimme kumppaneita 50 vuodeksi eteenpäin kehityspolitiikkaan. Kiittäisin kollegoita Luxemburgia sitoumuksestaan, Latviaa sitoumuksestaan ja komissaari Mimitsa sitomuksesta ja kaikista kollegasta, jotka ovat tukeneet voimakkaasti, jotta viesti menisi perille. Kiitos. Ja nyt ECR-ryhmästä Schulik minuutti. Kiitos puhemies. EUn kehitysapu on pitkälti tulosta EUn hyvästä markkinoinnista ihmiset katsovat, että kehitysapua tulisi lisätä, vaikkakin epäonnistumisia on ollut. Kehitysyhteistyössä ei niinkään ole satu menestystä ja markkinointiin käytetään paljon rahaa. EU käyttää markkinointi enemmän rahaa kuin Coca-Cola. Samanaikaisesti jäsenvaltiot pienentävät kehitysapumäärärahoja, Esimerkiksi Suomi on vähentänyt kehitysapua 0,6. On hyvin epärealistista pyytää esimerkiksi Kreikalta ja Portugalilta, jolla on valtava velka antamaan 0,7 prosenttia BKTstä kehitysapuun. Pitäisi lopettaa haaveileminen EU-sta jonkinlaisena vanhan maailman pelastajana. Ja tämähän oikeastaan haisee. Kiitos ja hyväksyttekö Rova Hautolla sinisen kortin? Puhemies, haluan kysyä kollegalta, onko hän tietoinen, että hänen puolueystävänsä, jotka juhlivat tätä kehitysbudjetin leikkausta 42 prosentilla. Oletteko kollegoiden kanssa, suomalaisten kollegoiden kanssa, että tämä oli oikea liike? Nyt minulla ei mennyt ihan teidän pointtinne perille. Έχετε 30 δευτερόλεπτα, κύριε Σούλικ, να απαντήσετε. 30 sekuntia. Totta kai olen samaa mieltä siitä, että Suomi on sellainen maa, joka on myös taantumassa ja sillä on omia ongelmia ja on jouduttu tekemään uudistuksia eikä ole vajetta pitänyt tietenkään enää kasvattaa. EUkin on veloissa ja meidän täytyy raha-asiat laittaa ensin kuntoon ja sen jälkeen voimme lähteä pelastamaan muita mutta jos koko ajan vain kasvatamme velkakuormaamme, niin emme me mitään sankareita voi olla, emmekä voi pelastaa ketään. Kiitos Alde ja herra Görens, kaksi minuuttia. Merci. Kiitos puhemies. 11 kuukautta on lisätty tietoisuutta laajalla rintamalla. Onnetusta täytyy kiittää yhteistyöstä, joka on syntynyt poliittisten toimijoiden kesken, kansalaisjärjestöjen kanssa, alueiden edustajien kanssa ja myös yksityisen sektorin kanssa. 2015 on ollut suuria haasteita ja se on osoittanut, että kehityspolitiikalla on ongelmien ratkaisun kannalta tärkeä panos. Mainitaan esimerkiksi pakolaiskriisi. Viimeiset viikot osoittavat, miten olennaista oli asettaa ihmisarvon kunnioittaminen vuonna 2015 kampanjan ytimeen. Jotkut, erityisesti komissio, jotkut jäsenvaltiot, ovat toimineet tämän periaatteen mukaisesti. Toiset, vaikka ne ovat tukeneet Euroopan kehitysvuoden ajatusta, ovat pikemminkin edistäneet välinpitämättömyyden perinnettä. Mikään, äh, mikään tällainen ei voi loukata äh, ihmisarvoa. Ja muistuttaa myöskin, että on epätasa-arvon, huonon hallinnan ja rauhan, äh, rauhan uhattuna näissä maissa. Ja se on seurausta siitä, mitä me olemme tehneet tässä 20 vuoden aikana. Ne ovat meidän toimintamme seurausta ja myöskin toimimattomuutemme seurausta. Meidän täytyy päättäväisesti, peränääntämättömästi toimia, jotta lupauksesta pitää kiinni tämä lupaus täytyy muuttaa periaatteeksi ja myöskin meidän täytyy käyttää resursseja tulosta aikaansaamiseksi. Ei pidä lopettaa tätä tietoisuuden lisäämistä vuoteen 2000 vuoteen, vuoteen muuta meidän muotta, meidän maailmamme, meidän ihmisarvo, meidän tulevaisuutenne, eh, se ei jäisi muistettavaksi. Eli toimitaan eh, herkeämättä tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan kehitysvuoden moton hengessä parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julkilausuma on mennyt täysin tähän henkeen ja siitä täytyy iloita. Για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Σάντσες Sanchez Caldente, kaksi ja puoli minuuttia. Puhemies, hyvä komission jäsen. On vielä aikaista arvioida vuoden 2015 teemavuoden menestystä. Tämä on ollut tärkeää vuosia. Nyt meillä on uusi rahoituskehys kehitykselle, kehitysyhteistyölle ja me otamme tässä huomioon myös YK-tavoitteet ja tulevina päivinä Pariisissa toivottavasti hyväksytään ilmastonmuutoksen vastainen kunnianhimoinen tavoite. On kuitenkin kaksi puolta asiassa. Nyt alkaa hankala vaihe ja työsarkaa riittää edelleen. Meistä riippuu se, että vuoden 2015 hyvät aikomukset todella muuttuvat konkreettisiksi te- tehokkaiksi toimiksi. Vuonna 2030 kehitysagenda on universaali ja se tarkoittaa sitä, että kannamme yhdessä vastuuta siitä, että se myös konkretisoituu. Meidän täytyy myös tehokkaasti taata politiikkojen, kehityspolitiikkojen johdonmukaisuus. Ainoastaan tätä kautta voimme päästä tavoitteisiimme. Emme voi ottaa yhdellä kädellä siitä, mitä toinen käsi antaa, aivan kuten kauppapolitiikassa nyt tapahtuu. Emme voi vain köyhdyttää eteläisten maiden ihmisiä ja toimia väärällä tavalla. Vuosi 2015 toivottavasti siitä tulee todellisuudessa muutoksen vuosi. Ja sitten Hoibus, minuutti vihreät. Kiitoksia puhemies. Aiheet, joita Aginalla on ollut, ovat olleet tärkeitä. Saksassa olen osallistunut moniin tapahtumiin. Siellä keskusteltiin hyvin vilkkaasti maahanmuutosta, ravitsemussuvereniteetista ja muista kysymyksistä siitä, mitä tehdään, mitä ei tehdä. On tehty paljon ja voimme tämän osoittaa, mutta emme voi jäädä lepäämään laakereillamme, vaan nyt pitää todella tarttua sanoista tekoihin niin, että säilytämme ihmisten arvokkuuden ja takaamme lastemme tulevaisuuden. Tässä pitää kääntyä myös kansallisten hallitusten ja kansalaisten puoleen. Pakolaiskeskustelussa täytyy muistaa, että myös pakolaisten arvokkuudesta on pidettävä kiinni. Heidät pitää tuottaa tervetulleeksi meidän maihimme. Meidän täytyy olla valmiita löytämään ratkaisuja ja ratkaisemaan nämä haasteet yhdessä. Kestävän kehityksen Tavoitteessa Meidän on lähdettävä liikkeelle itsestämme, on vähennettävä energiankulutusta, kulutusta ylipäätään, ympäristön mukaisia toimia. Se, että katsomme tulevaisuuteen, tarkoittaa, että emme tuijota vain omaa napaamme, vaan toimimme kaikkien etujen mukaisesti ja harjoitamme johdonmukaista politiikkaa. Ja EFDD-ryhmä Karau. Minuutti. Kiitoksia puhemies. En pysty arvioimaan tätä vuotta aivan yhtä myönteisesti kuin jotkut kollegat. Yhtäältä on totta, että käytimme esimerkiksi kehitystä mainostaksemme resursseja. Tässä yhteydessä kuitenkin puhuttiin myös kriiseistä, pakolaiskriisistä ja siitä, että ihmisiä tulee Eurooppaan entistä enemmän ja ihmiset alkavat kysyä, että ehkäpä jotta ongelmia voidaan pureutua, täytyy katsoa näitä valtavia ongelmia Euroopan ulkopuolellakin. Emme kuitenkaan onnistuneet kasvattamaan kehitykseen liittyviä ohjelmia kyllin hyvin. Toivottavasti sitoumukset voivat tuottaa hedelmää jatkossa, mutta en usko, että nyt on vielä oikea aika tehdä johtopäätöksiä, puhua tuloksista. Voimme vain toivoa, että joku tässä muuttuisi paremmaksi. Kuten Sancho sanoi, olemme instituutiossa, jossa vasen käsi ei tiedä, mitä oikea käsi tekee. Ja tässä voidaan sanoa, että oikea käsi, joka hoitaa kauppapolitiikkaa, on liian voimakas. Kiitos siinä poliittisten ryhmien edustajat ja nyt herra Stoger ENFstä puolitoista minuuttia. Eh, Kiitos, puhemies. EU eh, e on tänä vuonna, mutta koko aikana, toimintansa aikana, on paljon rahaa yhteistyöhön, mutta tuloksia ei ole näkynyt. Mitä sitä voi odottaa, jos Mosambikin Sierra Leoneen diktaattoreille jakaa rahaa. Kaikki tämä Mugabelle lähetetty raha. Sitä hän juhli äh, barbecuella paistamalla kaksi elefanttia. Siinä oli kaksi elefanttia siinä mukana. Meidän täytyy vähän katsoa peiliin. Mugabe piti Simbabön menevät rahat. Gabonin presidentti osti parista sadalla miljoonalla eurolla asunnon. Meillä on riippuvuussuhde hallitusten ja kansalaisten kesken. Hallitukset tarvitsevat verotuloja ja kansalaiset haluavat maksaa veroja vain vastuulliselle hallitukselle, joten me tarvitsemme veroetiikkaa. Mutta jos hallitus on korruptoitunut ja saa kehitysapua ulkopuolelta eh, ilman tarvetta verottaa kansalaisia, se pysyy vallassa eikä sen tarvitse välittää kansalaisten toiveista, joten kehitysapu toimii lahjoittajien diktaattoriten käsissä. Tämä on pikemminkin lahjoinen vuosi kuin kehitysvuosi. Mulțumesc mult, domnule președinte. Kiitos, kaksi minuuttia Preda. Urmă cu un an și jumătate, în aprilie 2014, votam chiar aici, la Bruxelles, regulamentul care instituia... Puhemies, Brysselissä olemme äänestäneet teemavuodesta ja me puhumme tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja seurannasta eurooppalaiselle teemavuodelle. Vuoden kuluttua meillä on sitten mahdollisuus informoida myös kansalaisiamme EU-ssa niistä prioriteeteista, prioriteettiteemoista. Ja meillä on mahdollisuus selittää, millä tavalla veromaksajien rahat on käytetty millä tavalla kehitysyhteistyön varat voivat muuttaa äh, kansalaisten elämää maailman köyhimmissä maissa. Monissa uusissa jäsenvaltioissa, niin kuin Romaniassa, jossa ei ole pitkää perinnettä tältä alalta, kun ajattelemme kehitysyhteistyötä, niin tämä teemavuosi oli oikein hyvä mahdollisuus saada yhteys luoduksi toisaalta tämän teemavuoden kesken ja toisaalta kansalaisten kesken. Minä pidän hyvänä sitä, että tämä konsepti oli yksi teemavuoden prioriteeteista. Unionilla on oltava oikea johdonmukainen lähestymistapa kehitysyhteistyö. Tämä asia täytyy selittää myös kansalaisille. Ei voida pitäytyä vain asiantuntijoissa. Teemavuosi on investointi tulevaisuuteen. Kyse ei ole pelkästään viestinnästä ja kommunikaatiosta. 2030-agenda tarvitsee yhteisiä ponnisteluja. Toimijat eri tahoilta on tuotava yhteen. Ilman kansalaisten tukea Euroopassa heidän on oltava tässä kehitysyhteistyön toimijoita. Ilman tätä yhteistyötä emme saa edistystä. Kiitos. Kiitos. Minuutti. Guerrero Salom. Kiitoksia. Nyt on päättymässä vuosi, joka on ollut hieman johdonmukaisempi. On käyty kovasti toimielinten välistä vuoropuhelua ja samoin yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Parlamentilla on ollut muihin toimijoihin nähden hyvin kiinteät kannat. Nyt meillä on kuitenkin joulukuussa enemmän ongelmia kuin tammikuussa. Kriisejä piisaa, humanitaarisia kriisejä, sotia, konflikteja, joihin tarvitaan entistä kunnianhimoisempia ratkaisuja kuin vuoden alussa. Meidän on todella nyt pyrittävä pureutumaan näihin haasteisiin kunnianhimoisesti. Ja ensimmäinen haasteista on se, että todella pidämme kiinni sitoumuksestamme ja annamme rikkauksistamme 0,7 prosenttia BKT niille, jotka hädin tuskin saavuttavat vauraudessa 0,7 prosenttia meidän elintasostamme. Tähän pitää päästä pian. Kiitos. Minuutti Ojastowski. Puhemies. Minä toin kehitysapua Kysymys on Euroopan velvollisuudesta ja Paavi Johannes Paavali toinen kirjoitti myös tästä. Mutta tukijana haluaisin, että toimimme järkevällä tavalla. Ei pitäisi ajatella asiaa markkinoinnin näkökulmasta. Ei sen pitäisi riittää meille. Meidän pitäisi arvioida tuloksia. Ja vastata myöskin kysymykseen, pystymmekö me olemme kattamaan maiden tarpeita, autettavien tarpeita. Totta kai muut toimijat tukevat meidän apuamme, Yhdysvallat ja Kiina. Ja, ja kysymys ei olisi sitten tyytyväisyydestä. Meidän täytyy toimia luotettavasti. Täytyy ajatella myös nykyajan haasteita, pakolaisia, maahanmuuttokriisiä. Minä olen vakuuttunut, että kehitysyhteistyöpolitiikkaa pitäisi muuttaa vastaamaan näihin haasteisiin. Nyt Andersson, minuutti. Kiitos puhemies. EU on suurin avunantaja maailmassa. Kuinka paljon itse asiassa menee kehitysyhteistyöhön? Kuinka paljon rahaa sen sijaan on mennyt sotilaskuluihin ja pahempaankin? Euroopan kehitysyhteistyön teema vuosi pyrki nälän ja köyhyyden poistamiseen, mutta itse asiassa tämä on vain pahentunut. On osallistuttu sotiin joko suoraan tai välillisesti Lähi-idästä ja Afrikassa. Westminster ai, päättää nyt pudottaa lisää pommeja Syyriaan. Se ei ole ratkaisu. Se aiheuttaa lisää kuolemaa, lisää pakolaisia, lisää kärsimystä. Paavi Franciscus sanoi viime vuonna, että tällainen sota johtaa raunioihin tuhansiin lapsiin, jotka eivät saa koulutusta, viattomiin uhreihin ja asekauppiaiden taskut täyttyvät. Me tarvitsemme kehitystavoitteet, jotka päättävät tämän äärimmäisen rikkauden ja vaurauden. Köyhyys ei ole mikään virus, josta sitten aiheutuu köyhyyttä. Paljon kiitoksia Andersson ja sitten Hautala. Minuutti. President. Kiitos puhemies. Kun kehitysvuosi on lopuillaan, kunnianhimoiset neuvottelut ilmastosopimuksen saavuttamiseksi ovat käynnissä. Kiinnitän huomiota siihen, että meidän täytyy panostaa enemmän ilmastonmuutokseen sopeutumisen maailman köyhimmissä maissa Sahlin maihin, esimerkiksi Afrikassa. Nämä ovat alttimassa asemassa. Väestöllä ei ole mitään suojaa, kun ilmastonmuutos etenee. Uskon, että markkinavoimat toimivat ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Sopeutumisessa on vähemmän mukana. Se on iso haaste kehitystyölle. Kiitoksia. Edustaja Hautala, hyväksyttekö Stuger? Hyväksyttekö Stugerilta sinisen kortin kysymyksen? Pitää, kollegi Stuga. Olkaa hyvä, Stuger. Ja, voorzitter, eh, dank u wel. Ik zou graag aan mijn collega willen... Kiitos, puhemies. Minulla olisi kysymys. Mehän puhumme nyt tässä pakolaisista, ilmastosta, kysymyksistä, jotka kaikki liittyvät toinen toisiinsa. Ilmastotilanne pahenee, sen takia tarvitaan lisää kehitysyhteistyövaroja. Pakolaiset tulevat entistä runsaslukuisampina. Minä itse tulen Alankomaista. Se on maa, jossa me olemme hyvin joustavia. Ja me oikeastaan elämme siellä merenpinnan alapuolisissa olosuhteissa. Kenties pitäisi saada Alankomaihin rahaa takaisin kaikista siitä rahasta, mitä olemme maksaneet tähän sirkukseen. Kiitoksia. Hautala, olkaa hyvä. Yeah, thank you very much for your... Paljon kiitoksia lausunnostanne. Uskon, että Hollanti on asemassa auttamaan maailman köyhimpiä maita sopeutumaan, koska teillä on siihen teknologiaa. Ja ilmastonmuutosneuvottelussa odotetaan sitä, että rikkaat maat tarjoavat teknologisia innovaatioita, joita ne ovat kehittäneet. Esimerkiksi tulvien hallitseminen ja myös panostukset uusiutuvaan energiaan, energiatehottomuuteen. Tämä on tietoja, että Hollanti voi hyvin välittää köyhimpiin maihin. Dank. Kiitoksia, kollega Hautala. <laughs> Luulen, että sieltä tulee toinen sininen kortti. Olette siellä jo valmiina. Mutta muistutan siis vielä, että annan teille vain 30 sekuntia sen jälkeen. Painan mikrofonin pois nyt sitten. Nathan Mikrofoni. Eh, Mikrofoni pyydän. Voitte aloittaa alusta. This year, Tänä vuonna 2015 olemme viettäneet eurooppalaista kehitysyhteistyön vuotta. Ne, jotka nyt katsovat YouTubesta lähetystä ja ne kolme ihmistä tuolla lehterillä varmasti ovat tästä hyvin tietoisia. Itse asiassa ollaanpa nyt realisteja. Edustin, ennustin viime vuonna, että tämä propagandakampanja jää täysin huomiotta kotiyleisön keskuudessa – 17 miljoonaa euroa on haaskattu tähän. Ne olisi voitu ja ne olisi pitänyt käyttää ihmishenkien pelastamiseen. Ei siihen, että mainostamme kuinka hienoja ja sympaattisia me olemme. Kaikki tämä veronmaksajien rahoilla. Eurooppalainen teemavuosi ei jätä mitään perintöä. Kiitoksia. Seuraavaksi Leeds minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä teema vuosi me, oli mielestäni menestyksekäs. Se osoitti, kuinka tärkeää kehityspolitiikassa on toimia johdonmukaisesti. Tämä tuli esille näiden 12 teemakuukauden aikana. Puhuin tästä myös Saksan liittopäivillä. Meillä on nyt tieteellisen yksikkömme tutkimus tästä. Meillä on nyt hyviä aikoja, huonoja aikoja. Addis Abeban konferenssissa ei valitettavasti päästy siihen, että jäsenvaltiot ja EU lupaisivat, olisivat luvanneet 0,7 prosenttia BKTstään kehitysapuun. Kuitenkin samaan aikaan loimme hyvän kampanjan, jolla käsiteltiin esimerkiksi tekstilialaa. Haluaisin sanoa, selkeästi, että tämä oli alkusoittoa nyt Agenda 2030 tavoitteisiin pyrkimiselle. Kiitän komission jäsentä ja neuvoston eli puheenjohtaja valtion edustajaa siitä, että olemme yhdessä päässeet näihin tavoitteisiin. Kiitoksia kollega Leeds. Seuraavaksi Silva Pereira minuutti. Signor Presidente, caros colegas. Puhemies, kollegat, komission jäsen. Euroopan kehitysvuosi ei muuttanut maailmaa, se on totta. Tuskin kukaan sitä odottikaan. Se kuitenkin lisäsi tietoisuutta julkisesta mielipiteestä. Se johti keskusteluun. Se antoi pontta projekteille, kumppanuudelle, jotka menevät oikeaan suuntaan. Mukaan lukien tärkeät konferenssit, jotka meillä olivat Addis Abebassa ja New Yorkissa – mitkään, mikä nyt on tehty, ei tietenkään takaa menestystä tulevaisuudessa. Sitä on sitten täytäntöönpanoa. Siinä vuoden tulokset näkyvät. Näyttää, että kehitysyhteistyö alkaa valua alemmaksi tärkeysjärjestyksessä. Täytyy olla tarkkana. Näissä sitä meitä pitäisi pyytää komissiolta. Täytyy olla tarkkana, vaihtakaa, seuratkaa tilannetta. Kiitoksia. Nyt sitten menettelyilman listaa Kaikki eivät pääse mukaan, koska puheenvuoron pyyntöjä on yli kaksinkertaisesti hyväksyttävän määrän verrattuna. Nyt eh, kollega Sogor saa puheenvuoron. Az idei európai év kapcsán mindannyian egyetért. Kiitos. Tämän teemavuoden aikana Varmasti kaikki olemme samaa mieltä, että kehitysyhteistyöpolitiikka, etenkin kun otamme maahanmuutto tilanteen huomioon ja ilmastokonferenssin huomioon, niin on meille tärkeää. Kansalaisille on tärkeää, että nopeutamme kehitystä köyhimmillä alueilla ja parannamme siellä elinoloja. Maalle on mahdotonta kehittyä, jos sadat tuhannet ihmiset lähtevät tästä maasta. Tämä aivovuoto on kaikista haitallisinta juuri lähtömaille, koska ne heikentävät tulevan kehityksen mahdollisuuksia. Sen takia on tehtävä kaikkemme, jotta voimme vakauttaa tilannetta konfliktialueilla. Nuoret ihmiset, jotka ovat koulutettuja ja jotka jättävät maan, ovat tulevaisuuden toivo näissä maissa. Vielen Dank, Herr Kollege. Kiitoksia. Shogor seuraavaksi Marias. Kiitos puhemies. 2015 oli myöskin vuosi, jolloin Euroopan piti saavuttaa tavoitteensa, jotka liittyvät ihmisoikeusrikkomuksiin ja syrjintään ja syrjäytymisen torjuntaan. EU ei itse asiassa edistä kehitystä omissa jäsenvaltioissaan. Joten seuraavina vuosina täytyy ponnistella työpaikkojen luomiseksi ja kasvun aikaansaamiseksi, mutta tarjolla olevat varat eivät ollenkaan riitä, erityisesti etelämaille Euroopassa. Niin kauan olemme täällä olla Euroopassa, emme voi saavuttaa kehitystavoitteita, koska vain ää, nollaamalla velkaisten maiden ää, velat, kuten Kreikka, saavutamme kehitystä kaikille. Kiitos. Seuraavaksi Jakovčić. Kiitoksia puhemies maailman tapahtumat ja kaikki se, mitä nähtiin vuonna 2015, osoittaa, että Euroopan kehitysyhteistyön teemavuosi oli oikeutettu. EU, sen jäsenvaltiot ja kaikki halukkaat, jotka haluavat auttaa, niiden pitäisi pystyä näin tekemään. Meillä ei ole vaihtoehtoa yhteisvastuullisuudelle ja minä todella tuen tätä teema vuotta samoin kuin kaikkia ponnistuksia, joilla halutaan torjua ilmastonmuutoksen takia tapahtuvaa maahanmuuttoa, joka meillä on edessämme. Tästä tulee EUlla vielä valtava haaste. Kiitoksia. Jakovčić. Seuraavaksi Chrysogonos. Συζητούμε σήμερα για την αναπτυξιακή βοήθεια που έδωσε... Me puhumme kehitysavusta, jota EU antaa niin sanotulle kolmannelle maailmalle 2015. Ja ideana oli luoda kasvun ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen välillä yhteys mutta ironista on, että kolme päivää sitten neuvosto palkitsi poliittisesti ja taloudellisesti Erdoganin hallitusta Turkissa välittämättä sen ihmisoikeusrikkomuksista mitään. Useampi viikko sitten Ankarassa teurastettiin ihmisiä rauhanomaisessa mielenosoituksessa. Ja, ja Pari päivää sitten tapahtui isku Diyarbakirissa. Ja kaikki ideat, että isistä vastaan pitäisi taistella ja että Turkki on vielä pohjataistelulta, on unohdettu. Eurooppa jatkaa ja tuhoaa omat arvonsa tässä menossa. Kiitoksia. Seuraavaksi Etheridge. arvoisa Kiitos puhemies. Yhdistyneessä kuningaskunnassa kehitysapu on hyvin kiistanalainen kysymys. Se on suojattu silloin, kun puolustukseen, koulutukseen, lakijärjestykseen tehdään leikkauksia, terveysmenoihin tehdään leikkauksia, niin ulkomainen apu on kuitenkin suojattu. Sitten yhdistyneen kuningaskunnan ihmisiä ei juurikaan huvita, kun he havaitsevat, että veronmaksajien rahoja lähetetään yhdistyneestä kuningaskunnasta aikamoiselle joukolle diktaattoreja eri puolille maailmaa. Ja tämän lisäksi raha, veronmaksajien rahoja lähetetään myös EU-hun ja nämäkin rahat lähetetään edelleen. Ja vielä pahennetaan tätä loukkausta, kun huomaamme, että vielä enemmän veronmaksajan rahoja käytetään eh, kertomaan sitä, kuinka hienoa kaikki tämä on. Se on todellakin huono kauppa Isolle Britannialle. Aivan järkyttävä tilanne. Dank, Kiitoksia. Ja vielä Buonanno tähän menettelyn loppuun. Kiitoksia puhemies. Sen lisäksi, että olen Euroopan parlamentin jäsen, olen pienen pohjois-italialaiskaupungin pormestari ja kun katson EUn budjettia ja sitä, miten rahoja käytetään, saan vatsahaavan jatkuvasti. Minä todella raivostun nähdessäni, miten rahoja heitetään Kankkulan kaivoon silloin, kun sekä Italiassa että muualla Euroopassa on tilanteita, joissa pitää harjoittaa tarkan markan politiikkaa, pitäisi avustaa kansalaisia ja se, miten me toimimme, on loukkaus kansalaisimme vastaan. Se, että me lahjoitamme tässä 10 miljardia euroa Turkille ja nyt vielä pian lisää, kun näemme, miten Turkki toimii, niin tämä on loukkaus me unohdamme omat kansalaisemme, eurooppalaiset veronmaksajat, jotka antavat meille lisää rahaa ylipäätään. Kiitoksia kollega Bonanno. Nyt lopetamme tähän menettelyn ilman puhujalistaa ja keskustelun päätteeksi kuulemme vielä komission jäsen Mimichaa. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Teema vuoden alussa tiesimme, että vuosi 2015 olisi kriittisen tärkeä vuosi, kun kehitysyhteistyön tulevaisuutta laaditaan kansainvälisellä tasolla. Uuden kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksyminen tarjosi meille uuden kontekstin työllemme tuleville 15 vuodelle. Maailma on entistä monimutkaisempi ja muuttuu nopeasti. Uusia kriisejä, uusia haasteita on noussut tänä vuonna esille. Ne muistuttavat meitä siitä, miten tärkeää on saada kehitys toimimaan myös maahanmuuton näkökulmasta ja päinvastoin. Tiedonantomme kehitysyhteistyökysymyksistä täytyy olla tavoitteiden tasolla ja inklusiivinen. Kaikki kumppanit ja suuri yleisö, erityisesti nuoret, miehet ja naiset, jotka voivat tukea myös tämän vuoden jälkeenkin kestävää kehitystä. Meidän täytyy rakentaa sille työlle, jota olemme yhdessä tämän vuoden aikana tehneet. Täytyy varmistaa, että heikkojen ääni kuuluu jatkossakin. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen Mimicalle. Seuraavaksi ministeri Schmidt neuvoston nimissä. Kiitoksia puhemies. Hyvät edustajat, kiittäisin vielä kerran Euroopan parlamenttia panoksestaan Euroopan kehitysvuoden onnistumisesta. Se on nyt loppumaisillaan, mutta köyhyyden lopettaminen ja oikeanmukaisemman laivan maailman luominen, näiden ponnisteluiden täytyy jatkua, jopa voimistua. Ja meidän täytyy muuttaa tämä koodintuntuviksi tuloksi kehitysyhteistyössä ja kunnioittaa sitoumuksia. Noin 1,3 miljardia ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Ja vaikka sadat miljoonat ihmiset ovat äh, nousseet köyhyyden yläpuolelle, täytyy muistaa, että monella maailman alueella epätasa-arvoisuus on kasvanut voimakkaasti. Planeettamme henkenjäänti on pelissä. Monet kehitysmaat, niihin Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisen voimakkaasti. Kaikki täytyy tehdä nyt, nyt Pariisissa. Vastataksemme ilmastouhkaan. Tämä on kestävän kehityksen peruskysymys. On monta kertaa todettu, että maailmassa ei ole turvallisuutta, jossa kehityserot ovat niin suuria. Meidän täytyy siis omistautua kehitysyhteistyölle ja pitää huolta, että tämä ei lopu tänä vuonna. Tietoisuuden lisääminen, selittäminen, ihmisten vakuuttaminen, tämä täytyy jatkaa vastaisina vuosina. Kiitoksia ministeri.